Do you know which seat we have? Uh, yeah, Right, good, good morning. Hyvää huomenta kaikille. Täällä on jotakin mikrofoneja, jotka eivät toimi, mutta nyt voin kuitenkin aloittaa kokouksen. Estrisistä on teille jaettu. Uskoakseni kaikki voivat sen hyväksyä. Hyvä, kiitos siitä. Ensimmäisenä asiana on oma mietintö, joka liittyy tietoilta suurilta yrityksiltä ja yritysryhmiltä edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistaminen. Ja annan itselleni nyt puheenvuoron selittääkseni, mitä mietintöni sisältää. Haluaisin vain muistuttaa jäseniä siitä, että koordinaattorit pyysivät minua hoitamaan tämän asian, koska olen hyvin paljon tehnyt työtä maakohtaisen raportoinnin osalta Minulle sanottiin, että minun kannattaa olla niin tiukka kuin vain mahdollista, joten toivottavasti tältä konsensuspohjalta voitte kaikki auttaa minua sitten, kun on aika tehdä tarkistuksia. Voitte sitten tilkkiä kaikki aukot ja esittää uusia ajatuksia. Komissio on tehnyt tämän ehdotuksen hieman kummalliseen ajankohtaan, koska tilinpitoa koskeva raportti annettiin 2013. Tämä korvaa vuonna 2003 ja aikaisemman säännöksen, ja joita komission piti korjata. Miten komissio voi korjata sellaista, mitä ei enää olemassakaan, koska nämä aiemmat oli kumottu, joten tähän tulee teknisiä muutoksia, jotta voimme nyt äh, muuttaa sellaista asiaa, joka nähdäksemme ei ole enää olemassakaan, eli vuoden 2013 tilinpitoa koskeva direktiivi. Ja tämä avaa koko tämän kysymyksen. Miten voidaan avata uudelleen sellainen, joka on jo suljettu tai kumottu? Nyt ei haluta tuhota tasapainoa tai vaarata tasapainoa. Tämä on täysin järkevä ajatus, mutta joka tapauksessa voisitteko nyt millään lopettaa tuon? Komissio haluaa täsmittää ne tiedot, joita yritysten pitää julkistaa yrityksen toiminnasta, olipa sitten kyse työntekijöihin, ympäristöön, ihmisoikeuksiin, korruptioon, monimuotoisuuteen tai lahjontaan koskevista asioista. Yritysten täytyy harjoittaa näiden ilmiöiden vastaista politiikkaa, asianmukaista politiikkaa, mikäli ne eivät noudata tätä politiikkaa, niin silloin niitä täytyy joko noudattaa tai selittää. Maakohtainen raportointi sen kun on kyse aggressiivisesta verosuunnittelusta tai asianmukaisesta huolisuudesta rahoitusyhtiöiden kohdalla, niin tämän, nämä lävitse maakohtainen raportointi ensinnäkin. Sen osalta on ollut sopimus sen jälkeen, kun tilinpitoa koskeva direktiivi saatettiin kuntoon toukokuun Euroopan neuvoston johtopäätöksissä – Tämä ajatus sai tukea myöskin komissiolta. Nyt jotain varmaa, tiesikö komissio, mihin se ryhtyi, mutta uskoakseni meidän pitäisi jatkaa neuvoston viitottamalla tiellä. CRD 4 pääomavaatimusdirektiivi 4 johti sen ajatukseen, että maakohtainen joskus saattaa olla haitallista. Mikäli näin on, tämä voidaan muuttaa. Silloin tämä ei ole enää julkista tietoa, vaan tieto annetaan pelkästään veroviranomaisille. Uskoakseni tulee nyt pyytämään, että sihteeristö tutkisi asiaa, etenkin oikeudesta perustaa. Mikä tämä on verotuksen liittyvä oikeudellinen perusta, silloin raportointi hoitaa toisella tavalla, ei veroviranomaisten kautta artikla 114 olisi tässä merkittävä. Kaikki mitä ne teemme todennäköisesti lankee artikla 114 alaisuuteen. Olen avoin ehdotuksille. Voimme hoitaa tämän asian jokin muulla tapaa? Tiedän, että jotkut teistä kenties omavat erilaisia ajatuksia. Milloin ottaisin ajatukset vastaan? Olen nyt muuttanut kohtaan 10 tässä tilinpitoa koskevassa direktiivissä vuodelta 2013. Siellä on määritelty maakohtainen raportointi ensimmäistä kertaa, koska aiemmin määritelmä ei ollut. Nyt on vielä mahdollisuus saada tämä yritysten omistajaohjaussäännöstön piirin. Olen pistänyt tämän tähän kohtaan, mihin tämän pistin, siksi että halusin, että tieto on sellaista, joka voidaan järkikäteen tarkistaa. Minulle sanottiin, että mikäli tämä pistetään vuosikertomukseen, niin silloin vuosikertomus on aivan liian ylikuormitettu, mutta tämä on kuitenkin se paikka, joka tullaan tarkastamaan tilintarkastuksen yhteydessä. Haluaisin kuulla ihmisten näkemyksiä tästä. Mutta jonkinlainen takuu täytyy olla siitä, että tämä vastaa myöskin rahoitusselvityksiä, joita yritykset antavat. Toinen seikka, jonka on ottanut mukaan, on tämä erityisvastuutakova koskeva raportointi. Tämä on horisontaalinen kysymys, joka liittyy rahoituslaitoksiin. Tässä nyt pyrin toteamaan, että koska rahoitusjärjestelmä dominoi koko taloutta, sen asema on vähän niin kuin yrityksen asema, jolla on määrävä markkina-asema, ja silloin sen asianmukainen huolisuus on ulottu laajemmalle kuin pelkkään pelkästään omaryhtiökseen toimintaan. Ja raportoinnin halusin tähän valoon, tässä valossa säädellä. Erityisvastuuta koskeva raportointi, mukaan luottanut henkilöstön koulutus ja säännönmukainen, säännönmu- asianmukaiset YT-neuvottelut ja muut yrityksen kokonaisvaltainen toiminta ja käyttäytyminen tietyissä kysymyksissä ja toisaalta sitten yritysten verojärjestelyt. Olen ottanut tämän mukaan, jotta saisimme suhteellisuusperiaatteen toteutumaan silloin, kun on kyse aggressiivisessa veronkierrossa tai verosuunnittelussa, jota suuret yritykset harjoittavat esimerkiksi siirtohintojen avulla tai verosuunnittelun avulla. Ja silloin, kun yritykset saavat ulkopuolisilta konsulttiyhtiöiltä veroneuvontaa, Tässä viitataan komission velvontaan, velvollisuuteenkin pyrkiä taistelemaan veroparatiiseja ja veronkiertoa vastaan. Olisi järkevää, mikäli jäsenvaltiot pohtisivat mahdollisuutta käyttää tätä yleistä veronkierron vastaista säännöstöä, GAR-säännöstöä. Tämä koskisi myöskin Yhdysvaltoja, Etelä-Afrikkaa, Kanadaa, Hongkongia, ulkopuolisia maita ja tämä on tietysti käyty myös yhdessä kuningaskunnassa. Tämän poissulkemista pitäisi pohtia. Ja sitten soveltamisalasta vielä olen tarkastellut direktiivin asettamia vaatimuksia sen osalta, mitkä yritykset kuuluvat sen piirin. Nykysanaman mukaan kaikki EUn yritykset, joiden, joiden keskimäärin 500 työntekijää tai enemmän ja jonka tase on 20 miljoonaa, taikka nettoliikevaihto 40 miljoonaa. Minun nähdäkseni tätä kaksinkertaista kynnystä ei tarvita, koska eu yritykset, joissa on tase, kynnys yritetty ja netto, liikevaihto yritetty, kaikkien näiden pitäisi toimittaa lainsäädännön vaatimata tiedot huolimatta siitä, kuinka monta ihmistä näissä on töissä. Näiden yritysten taseilla saattaa olla merkittävä vaikutus niiden kotivaltioiden talouteen. Sitten asianmukainen huolellisuus. Minä pidän komission lähestymistavasta. Tämä tarkoittaa sitä, että jotkut yritykset voivat mukautua tähän joustavaan, noudata tai selitä säännöstön. Yritysten täytyy voida osoittaa, kuinka ne ovat päätyneet siihen politiikkaan, jota yritykset harjoittavat tietyillä vaadituilla alueilla. Ja kun tarkastellaan hevosenlihaskandaalia Bangladesissa tapahtunutta katastrofia, näiltä olisi voitu välttyä, mikäli yritykset olisivat noudattaneet asianmukaisen huolisuuden velvollisuutta toimitusketjun yhteydessä. Komissio on tarkastellut tätä kysymystä ja katsonut, päätet, mitä alueita pitäisi ottaa tässä huomioon. Kansainvälinen ja eurooppalainen puitteisto tarvitaan suuria yrityksiä varten. Suurten EUn yritysten pitäisi ilmoittaa kaikista asianmukaisista, kaikki asianmukaiset tiedot, jotka liittyvät muuhun kuin taruisiin tietoihin. Ja on tärkeää varmistaa se, että yritykset käyttäytyäkseen tätä puitekehystä suunteviivoja, johistusta, jonka eri asianosaiset ovat yhdessä määritelleet. Ilomielen kuulisin teidän kommentteenne. Pyydän anteeksi kaikkia näitä teknisiä tarkistuksia, joita olen tehnyt mikäli tämä se kaikki ympät yhteen suureen kompromissiin, tai saataisiin yhden suuren kompromissin alle, meidän ei pitäisi silloin näistä kaikista asioista erikseen. Nämä tekniset tarkistukset ovat tarpeellisia. Ja mikäli komissio katsoo, että emme ole hoitanut asiaa asianmukaisella tavalla, sitten komissio voi kertoa meille tästä ja sitten voimme muuttaa mielipidettämme. Olen kyllä pyrkinyt saamaan ohjeistusta muualtakin, että asia saadaan kuntoon. Tässä periaatteessa taustaa minun mietinnölle ja nyt annan ilomielin puheenvuoron varjoesittelijöille. Jean-Paul ensin, ole hyvä. No niin, tämä nyt jo toimiikin. Kiitos puheenjohtaja. Niin, en nyt kovin pitkään puhu, koska aika on rajallinen ja on paljonkin varmaankin halukkaita puhujia tässä keskustelussa. Ensiksi haluaisin huomauttaa, että suurista linjoista olen kyllä samaa mieltä, en vastusta mitään, mutta huolenaiheeni on tuo johdonmukaisuus ja koherenssi. Jo. Me tosiaan tässä kiinnitän huomiota yrityksiin. On syytä haluta säännellä ja saada ne kuriin, mutta ei kuitenkaan saa vahingoittaa kilpailukykyä. Eli meidän täytyy tarkoin annostella näitä vaatimuksia ja miettiä, tarvitaanko kaikkia näitä uusia ideoita vai ei. Ja jos me emme sitten puolestaan pysty valvomaan toimia, niin mikään ei oikeastaan palvele yhtään mitään. Ja me tässä Euroopan unionissa tarjoamme eri virastoille ja järjestöille entistä enemmän toimivaltaa antamatta niille kuitenkaan rahoitusta tai sitten teknisiä mahdollisuuksia työtä toteuttaa. Meidän täytyy nyt välttää sitä, että me kaikenlaisia mm, lisäsääntöjä luomme yrityksille, ne vaan lisäävät byrokratiaa. Täytyy tähdätä ainoastaan olennaisimpaan ja soveltamisalassa, soveltamisalaa miettiä selkeästi. Ja tässä sitten mietin juuri tuot, noita petoksia, se on tietysti yksi kysymys, mutta jos näin tapahtuu, niin se on valtioiden vika, ei veronmaksajien vika. Tietysti veronmaksaja maksaa mahdollisimman vähem, vähän ilman, että hän sitten rikkoo mitään sääntöjä, hän käyttää omaa oikeuttaan. Eli tässä ei pidä tehdä niin monimutkaisia lakeja, että niihin jää kaikenlaisia porsaan reikiä. Jos me nyt tahdomme sitten verotuksen tuoda paljon tuottavammaksi, niin valtioiden hallinnon täytyy tehdä kaikki tarpeellinen, jotta verotus, lainsäädäntö ja hallinnointi olisi helpompaa toteuttaa ja myös sitten valvoa. Nämä huomiot, nämä ovat ihan yleishuomioita vain. Muuten olen lähestymistavastanne samaa mieltä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon. SND-ryhmän varjoesittelijä Malin Mitsi. I don't know whether technical people can... En tiedä, voisiko tekniikko auttaa meitä, mutta täällä on todella suuri ongelma nyt mikrofonin kanssa, koska tuskin yksikään mikrofoni toimii. No, but for the translation. You should not vote, right? Well, no, we want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 Minäkin luin tämän mietinnön ja pidän sitä aivan loistavana. Monista kohdista voimme olla samaa mieltä. Periaatteessa ja ihan asiakokonaisuuden osalta, mutta muutama seikan haluan ottaa esiin maakohtaisen raportoinnin osalta. Tämä on tärkeä konsepti ja me tuemme sitä, mutta ehdottaisimme, että artikla 42 jätettäisiin sellaisekseen, vaikka me sinänsä voimme hyväksyä tehdyt ehdotukset, haluaisimme ne toiseen tarkistukseen. Puhujan mikrofonissa on ilmeisesti myös ongelma. Okei, okay, um, Me siis voimme tukea esittelijää siitä, että tämä koko alahankintaketju on niin tärkeä, kun ajatellaan esimerkiksi Bangladeshin tapahtumia. Tärkeää on huolehtia myös riittävästä avoimuudesta. Me voimme siis hyväksyä tämän ajatuksen säännöistä, että joko niitä noudatetaan tai sitten selitetään, miksi ei. Tämä on hyvin tärkeää, jos toivotaan, että yritykset toimivat avoimesti. Mietinnössä painotetaan paljon myös aggressiivista verosuunnittelua. Meidän pitää olla tässä hyvin varovaisia, ei nyt mennä pidemmälle kuin mikä on ihan välttämätöntä. Syykin on yksinkertainen. Me emme saa tehdä yritysten toimintaa hankalammaksi. Jos ajatellaan sellaisia yrityksiä, jotka toimivat kunnolla ja tekevät ihan laillisesti voittoa, eli ei nyt suhtauduta kaikkiin yrityksiin samalla tavalla. Ei saa haitata niiden toimintaa Meillä on siis vähän varamia siinä, miten aggressiivisia meidän pitää olla, jos haluamme toimia kaikkien etujen mukaisesti. Tarkistuksista 28. Mietinnössä pyritään selvittämään, mitkä ovat pieniä yrityksiä, ja on esitetty, että poistettaisiin työntekijöiden lukumäärä tässä – koska tässä puhutaan liikevaihdosta 20 tai 40 miljoonaa. No, me ymmärrämme kyllä logiikan tämän ehdotuksen takana, mutta mieluummin pitäisimme kiinni siitä periaatteesta, että katsotaan kuinka moni henkilö on pk-yrityksessä töissä. Ja työntekijöiden lukumäärä siis määrittelisi, onko kyse pk-yrityksestä vai ei. Meillä pitää olla tässäkin selkeät puitteet, jos haluamme toimia – kansallisten tai kansainvälisten puitteiden turvin. Mutta joka tapauksessa puitteet on määriteltävä kunnolla. Tässä oli minun puheenvuoroni. Halusin sanoa, että tämä on loistava mietintö ja voimme sille antaa tukea, kunhan meidän tarkistuksemme otetaan myös huomioon. Kiitos. Thank you very much. Now for the... Kiitoksia paljon. Vihreiden nimessä puhuu Filippa. Well, good morning everyone. Hei, tämähän toimii. So, uh, I find it a bit, uh, uh... Josta tämä on hieman kummallista suoraan sanottuna, koska liberaali esittelijä sanoi, että meidän täytyy tehdä näin ja noin, mutta voivatko yritykset sitten noudattaa näitä sääntöjä noin vain? Jean-Paul ja jossain määrin kollega sanoi, että no meidän pitää olla hieman varovaisia tässä, mutta mistä nyt on oikeastaan kyse? Joka kerta kun Sharon laatii mietinnön tunnen olevani yhä enemmän ja enemmän liberaali. Ehkä olen nyt vaaroisella vesillä, mutta mietintö on aivan loistava. Jean-Paul, kuuletko sinä minua? Tension, uh... Kun sanot, että meidän täytyy tässä katsoa, että yritykselle langetaan liian paljon vaatimuksia ja enemmän lukukykyistä. Olen tästä samaa mieltä sinun kanssasi. Minäkin olen toiminut suuren yrityksen palveluksi niin kuin sinäkin. Kaikissa suurissa yrityksissä nämä luvut ovat olemassa. Ei tarvitse keksiä Riitä vain, että julkaistaan. Ei tämä tuo lisätaakkaa. Tietystikin voidaan keskustella siitä, ovatko jotkut yritykset ja pk-yritykset vaivat, mutta periaatteessa sanoisin, että sama kuin Sharonkin, on järkevää toimia näin, koska lähinnä tulopuoli on merkittävä ja liikevaihtoluvut luvuto tässä on ratkaisija ja tasen luvuto, koska hyvin paljon rahaa voi saada aikaan pienelläkin henkilöstömäärällä näinä päivinä. Ja kun on kyse rahoituksesta puolesta, silloin näissä kysymyksissä ja kolmesta tasosta. Pienet ovat tämän ulkopuolella, suurilla on velvoitteita ja tällä välillä on tämä periaate noudata tai selitä. Eli tämä on tämän vaiheen eläisnystapa. Tämä on lohtuna niille, jotka ovat huolissaan siitä, että me liikaa ta- kuormitamme pk-yrityksiä liian suurella taakalla. Mikä voimme varmistaa maakohtaisen raportoinnin suurten yritysten osalta? Tämä on jo ensimmäinen askel ja tämän pohjalta sitten katsotaan, miten voidaan edetä ja laajentaa tätä koskemaan suurempaa joukkoa yrityksiä. Mutta yritetään ensin pyydystää isommat kalata. Olen sinun kanssa samaa mieltä siitä, että kilpailukyky ja veronkierto kuuluvat lähinnä jäsenvaltioiden kontolle. Nyt ei pidä sallia sitä, että veronkierto helpottuu päinvastoin. CRD nelosen yhteydessä havaittiin, että, miten nyt sanoisin tämän, jäsenvaltiot eivät ole kovinkaan innostuneita kehittämään harmonisointia silloin, kun on kyse yritysverotuksesta. Avoimuus, jota me parlamentissa aina peräänkuulutamme, jo kannustaa jäsenvaltioita tekemään työnsä. Tämä on suurin hyöty tästä maakohtaisesta raportoinnista. Avoimuus osoittaa, missä ei ole onnistuttu niin hyvin ja lukujen olemassaolo ja vertailu keskenään jo aiheuttaa jonkinlaista painostusta valtioiden suunnalla harmonisoinnin aikaansaamiseksi. Tämä on myöskin yrityksille eduksi. Uskon, että mikäli yritysveroa harmonisoitaisiin 28 jäsenvaltiossa, niin tästä olisi hallinnosta taakkaa, varsinkin pk-yrityksille. Muutoin Halusin vain ottaa esiin vielä muutaman seikan tästä arvoketjusta. Mikäli en nyt erehtynyt, Sharon, sinä olet käsitellyt tätä johdotonsaan kappaleessa. Ehkä voisi miettiä, pitäisikö tästä tehdä varsinainen artikla. Raportointivelvollisuudet suurten yritysten kohdalla ainakin pitäisivät sisällään sen, että arvoketju määriteltäisiin. Olen samaa mieltä siitä, että lisää avoimuus todennäköisesti toisi enemmän kurinalaisuutta, ja tätähän me haluamme. Sitten riskiraportointi. Uskon, että meidän pitäisi varmistaa, että kaiken tyyppiset riskit ovat katettuina. Vuoden 2008 kriisi, mutta muunkin tyyppiset riskit pitäisi olla tiedossa riskiarviointi ei ole tietystikään eksaktia tiedettä, mutta olisi erittäin tärkeää, että maat arvioisivat sosiaaliset ja ympäristöriskit, jotka liittyvät yritysten toimintaan. Kuvitellaanpa esimerkiksi, että tuotantoketjun yksi osa on Tunisessa tai Egyptissä, varsinkin kun se tekstiiliteollisuudessa. Ja aika on aika ennen arabikevättä tästä, niin uskoakseni yritysten kannalta olisi tärkeää arvioida, miten riskaabelia yrityksen toiminta on, ei pelkästään taloudellisesti, mutta myöskin geopoliittisesti katsottuna, ja myöskin kun otetaan huomioon sosiaaliset tekijät ja ympäristötekijät. Olisi tärkeää varmistaa, että katamme myöskin tämän puolen. Ja mitä vielä? Tässä taisikin olla kaikki. Olemme tähän mietintöön periaatteessa erittäin tyytyväisiä hieman voisimme sitä parantaa, mutta ei siinä kyllä paljon ole parantamisen varaa. Ashley isn't here to... Kiitoksia. Täällä on hieman vaikea nähdä ihmisiä, mutta Ashley, ole hyvä. Um. Kiitos Sharon. Tämä ehdotus vastaa pitkälti yhdistyneen kuningaskunnan vaatimuksia ja voin siksi tukea sitä. Minä pidän hyvänä tätä lähestymistapaa, jota on esitetty kuulin jean Gossesin kommentit siitä, miten kuormitetaan yrityksiä. On ihan totta, että yrityksiä saa kuormittaa nyt liikaa. Arvoisa puheenjohtaja, pidän hyvänä sitä, että pyritte esittämään tiukat säännöt, jotka noudattelevat samoja linjoja kuin CRD4 esimerkiksi. Hyvä, että käytetään liikevaihtoa, kun luokitellaan suurempia yrityksiä ennemminkin kuin henkilöstön määrä. Minulla on muutama varauma tarkistuksista, jotka haluavat muuttaa soveltamisalaa niin, että se koskee alihankintaketjut myös. Minä taas haluan vain listatut yritykset mukaan, jossa osakkeen omistajat hyötyvät näistä varoista, joista puhumme. Minua huolestuttaa myös maakohtaisen raportoinnin vaatimukset, joita on esitetty. Voisin periaatteessa pyrkiä tukemaan sitä, että tuetaan veroviranomaisten toimia, ei niinkään niitä, joilla ei ole mitään vaikutusta tehokkaasti. Siksi haluaisin kiittää esittelijä tähän mennessä tehdystä työstä. On mukava tehdä teidän kanssa edelleen yhteistyötä. Kiitos. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Kukaan ei pidä puheenvuoroa, koska kaikki täällä tuntuvat pyytävän kahvia pikemminkin kuin puheenvuoroa. Kiitoksia paljon. Jään nyt odottelemaan tarkistuksia ja tulen tekemään parhaani, jotta sain mukaan sellaiset tarkistukset, jotka sopivat tähän yleiseen teemaan, suuntaukseen, eli siihen, että lisää avoimuutta halutaan, jotta voidaan paremmin ymmärtää, mitä tapahtuu tämän vasta yleisön, suuren yleisön huoliin. Monet jäsenvaltiot pyrkivät lisäämään verotulojaan ja suuret yritykset tuntuvat olemaan siinä tilanteessa, että ne pystyvät siirtämään rahaa paikasta toiseen ja sitten ne eivät maksaa oikeudenmukaista osuutta veroina tuloistaan. Tästä on puhuttu hyvin paljon taloushallinnon yhteydessä, finanssitransaktion veron ja muiden keskustelun yhteydessä. Näitä asioita on pohdittu. Mikäli haluamme parantaa jäsenvaltioiden taloudellista tilannetta, yritysten täytyy maksaa oma osuutensa veroina maakohtan raportointi. Tätä pidettiin aikaisemmin asiana, joka auttoi kehitysmaita. Nyt on ehkä pieni järkytys, että kehittyneessäkin maailmassa tarvitaan tällaista maakohtaista raportointia sen varmistamiseksi, että verot saadaan kerättyä. ja nyt odottelemaan tarkistuksia. On hienoa, että saadaan uusia seikkoja eri artikloihin mukaan, koska minulla oli hieman, tai voidaan tarkastaa minkä artikla mitä laitetaan, koska tämä oli hyvin vaikeaa työtä ja komissiokin voi kertoa meille, mikäli jotakin on laitettu nyt väärään kohtaan tätä tekstiä. Ilomielin otan nämäkin kommentit vastaan verotuspääosastolta ja markkinapääosastolta. Ilomielin otan vastaan ehdotuksia komission puolelta. Tämähän kuuluu markkinapääosaston toimivaltuuksia. Mä haluan komissio puhua nyt tässä vaiheessa? Kiitos puheenjohtaja, mutta eiköhän se ole täysin tarpeetonta. Ja miten, jotta tämä kokous nyt vain etenee hyvin, niin en puhu mitään. Um, Kiitoksia paljon ilo, mielin. Otamme vastaan kommentteja tai neuvoja sen osalta, olemmeko pistäneet ehdotuksia oikeaan kohtaan tekstiä sen varastamiseksi, että pitäydymme edelleen järjestelmässä 114, joka on oikeuden perusta. Tarkistusten jättöaika on kovin pian, koska meidän täytyy pyrkiä varmistamaan, että tämä lausunto saadaan hoidettua oikea-aikaisesti niin, että tarkistuksen voidaan jättää 6. marraskuuta on tarkistusten jättöaika päivän loppuun mennessä. 25. marraskuuta tarkastellaan tarkistuksia ja sitten äänestämme vielä samana päivänä, joten toivottavasti kompromissit on saatu aikaan sitä ennen. En tiedä, milloin tämä tulee täysistuntoon, koska oikeudestaan asioiden valiokunta on vastuuvaliokunta. Tosin meillä on joissakin kohdin päällekkäistä toimivaltaa, mutta tämä keskustelu on vielä kesken. Nyt siirrymme sitten seuraavaan kohtaan istuslistalla, ja minun täytyy saman tien poistua paikalta, joten annan puheenjohtajan Nujan Pablolle. Mikäli Pablo löytää sen mikrofonin, joka ylipäänsä toimii. Okay. Good morning, everyone. We go... No niin, me siirrymme sitten seuraavaan esityslistan kohtaan. Ja jos se sallii, niin puhun englantia. Eli puheenjohtajan ilmoitukset ensiksi näistä kolmikantaneuvotteluista ensiksi tuo nuo erilliset hankkeet 2014-2012 tilintarkastusalalla 15. lokakuuta ensimmäinen kolmikantaneuvottelu on käyty ja tässä keskitettiin huomio artiklaan 4 tuossa loppukertomuksessa, jossa puhutaan pää tärkeimmistä asioista. Tässä on päästy vähän eteenpäin komission raportissa mutta tietysti ristiriitoja edelleenkin on taloudellisessa tuessa EFAEGlle ja myös muutamalle muulle säätiölle. Ja seuraavaksi sitten 6. marraskuuta on tuo kolmikantaneuvottelu MIFIDistä. Siitä järjestettiin 16. lokakuuta kuudes kokous. Siellä puhuttiin ka- erilaisista johdannaisista ja transaktioista. Ja seitsemäs kolmikantaneuvottelu on myös kuudes päivä marraskuuta. Ja sitten siirrymme äänestyksiin. I have my card there, please. No niin, ja sitten äänestämme. Ensiksi äänest... tarkastamme äänestyskortit. Voisitte varmaankin nyt sitten tarkastaa nämä. Asia. Ah,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 elvytys- ja kriisiratkaisukehyksestä pankkialan ulkopuolisille laitoksille Kay Swinburnin esittelemä teksti. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkastamme, siis 28. äänestys alkaa. We close the vote. Äänestys päättyy. And is rejected. I cannot see the... Ah, it's rejected. Hylätty. Text, those in favor. No niin, sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta, anteeksi, 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta. Ahaa, se on vedetty pois. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta va- anteeksi. Ei tätä tietoa ole tullut, mutta kiitos kuitenkin siitä. Eli 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 40 1 ja 2 Aha, no sitten 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappalet 5 ja 6 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta. Anteeksi, Kiitos Jean-Paul. Niin, siis 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51. Osa 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Okei, okay, so... Eh... No niin, siis 52. Osa yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tämä kohta kaksi on vedetty pois. Favor, against, abstentions. Ad- Kompromissi E hyväksytty ja 59 suullinen korjausesittelijä ehdottaa sitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta va- vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 87 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 88 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kompromissi K puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kompromissi L puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, tarkistus 100 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kompromissi M Ahaa, tarkistamme tämän tarkistuksen 100. Votes, Anis. No niin, hyväksytty. Sitten 18 puolesta, 31 vastaan. 13 vastaan. Sitten kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti, siis tarkastamme tuon 110, äänestys alkaa. Äänestyslistassa lukee, että nämä pitäisi ottaa yhdessä nämä kaksi tarkistusta, joten tässä on yksi äänestys vain. Eh, Kiitos tosiaankin. Nyt äänestämme näistä sitten yhdessä 109 ja 10. It, One is, one is a heading. It's a So we are checking Me tarkastamme siis 109 ja 110. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. No, no, no. Let's vote No äänestetään siitä nyt sitten erikseen vielä, eli nyt äänestämme. So, if there is uh, any concern, we vote separate. No me äänestämme näistä sitten erikseen. Ensiksi 109 äänestys alkaa. 109. 109. 109. We close the votes. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten 110 Äänestys alkaa. And it's rejected also. Okay? Ja hylätty. Anteeksi tästä väärinymmärryksestä. Nyt jatkamme. Saat äh, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti hetkinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä ja viisi yhdessä. neljä ja viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja alkuperäinen teksti myös nelosesta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja alkuperäinen teksti myös viidennestä ja kuudennesta puolesta vastaan tyhjä hy- hyväksytty. Alkuperäinen teksti kappale A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Alkuperäisteksti puolesta hetkinen, ei tässä tarvitsekaan äänestää, anteeksi. Tarkistus 12 kahdessa osassa ensimmäiseksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkastamme tämän toisen osan. Äänestys alkaa. We close the votes. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tämä toinen osio. Tarkistus 13 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 15. Johdantosan kappale E, anteeksi puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. Ja tarkistus 15 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. Jo, alkuperäinen teksti johdantosan kappaleisiin F ja G puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja Johdatusakappale H puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Alkuperäinen teksti johdantosakappaleisiin Jistä L puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Alkuperäinen teksti johdatusakappaleeseen O puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja johdantosan kappale O, tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty. Ja äänestämme nyt sitten hetkinen No, tarkistamme sitten tuon 24. puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Ja sitten tämä koko teksti, siitä äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. We close the vote. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten tästä päätöslauselmasta äänestämme myös sähköisesti. Äänestys alkaa. ¿no? We close the votes. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 30 puolesta, no, nolla tyhjää, nolla vastaan ja nolla tyhjää. Joten onnittelut esittelijälle. Next vote. Ja seuraavaksi äänestämme Tremosan tekstistä EUn kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta ja me nyt aloitamme sitten kompromissista A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta. Hetkinen erikseen osa 1 puolesta vastaan tyhjää. No hylätty, mutta voimme tarkastaa sen myös. Tarkistamme tämän ensimmäisen osan tarkistuksessa 13. Äänestys alkaa. We close the vote. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä, anteeksi vain. Ja sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16. No tarkistamme tuon 15. We close the votes. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi B hyvä, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20. 21 Siihen on Pallonen suullinen ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme tämän 21. äänestys alkaa. We close the votes. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Vain Lamberts näytti sitä vastustavan. Sitten 23 puolesta. 22 on poistettu tietojemme mukaan, joten 23 puolesta Kaksikymmentäkolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 28 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 31 puolesta va- vastaan tyhjä hylätty 33 puolesta vastaan 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissien puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme tuon 52. Äänestys alkaa. We close the votes. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 54 osissa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyvä, hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Siis 71 hylätty. No niin. 72 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. Kompromissi G kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 87 hetkinen tarkistamme tämän toisen osion kompromissista G. Äänestys alkaa. We close the votes. Ja äänestys päättyy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 vastaan tyhjää hyväksytty. 95 kahdessa osassa puol- ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty luulakseni. On hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 97 ja 90 hetkinen alkuperäisteksti 12 kappaleesta puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty 97 ja 98 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty 90, äh, anteeksi 100 puolesta, anteeksi 99 anteeksi, niin puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Alkuperäisteksti kappaleeseen nyt 13. Ei, anteeksi, ei siitä tarvitsekaan äänestää, joten 100. Tarkistus 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jos haluatte tarkistaa, niin tarkistamme 100. We close the votes. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä, anteeksi vain. 101 puolesta. Hetkinen, anteeksi, anteeksi, siis 101 raukeaa, joten 102 kaksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. 103 puolesta Ai niin, alkuperäinen teksti, siis alkuperäisteksti puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 103, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 104, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 105, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Alkuperäisteksti anteeksi 106 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 107 kahdessa osassa ensimmäiseksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 110 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 111 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 112 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 113 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 100 214 kahdessa osassa ensimmäisestä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, toinen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 115 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 116 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 100, hetkinen tarkistamme tuon 116, äänestys alkaa. Saanko esittää kysymyksen? Voivatko jäsen, jäsen pelkästään pyytää tarkistuksia vai voitko, voiko henkilökuntakin pyytää, että tarkistetaan jokin äänestystulos? Toivottavasti henkilöstö nyt voisi olla hiljaa. Niin kyllä ymmärrän. Siis vain jäsenet voivat pyytää tarkistamaan äänestyksen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli siis 109. Yksi, yksi, seitsemän, 117 siis. Ei, hetkinen, se raukeaa. 119 puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 121 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 122 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 123 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 124 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 125 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty alkuperäisteksti kappaleeseen 18 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty kompromissi H puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty kompromissi I puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 132 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 133 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 134 puolesta vastaan tyhjä hyvä ylätty alkuperäisteksti kappaleeseen 21 ai, sitä tarvitse kanadista 135 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty sitten tarkistus 136 ja 137 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 138 puolesta vastaan tyhjä hylätty 139 puolesta vastaan tyhjä hylätty 140 puolesta vastaan tyhjä hylätty 141 puolesta vastaan tyhjä hylätty 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 147 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Sitten 148 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Alkuperäisteksti puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 140, 150-54 puolesta ja sitten 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 159 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 155 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 160 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 157 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi J puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi K puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. 100 ku, hetkinen, 168 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kompromissi L, puol, hetkinen, onko se aha, kompromissi L, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 170 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 172 puolesta, vastaan tyhjä hylätty 173 puolesta, vastaan vastaan tyhjää hylätty 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 180 on samanlainen, joten me hyväksy, äänestämme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja empl 2, puolesta vastaan tyhjää hylätty empl 3, puolesta vastaan tyhjää hylätty hyväksytty empl 4, puolesta vastaan tyhjää hylätty 5, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa No tarkistamme tämän ensimmäisen osan Empl viitosesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten tämä toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten kuusi kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty. Empl 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13, 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan ty... puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envelo 15 kahdessa osassa ensimmäiseksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. on kappale A, tuo, tuo, tarkistus 2 puolesta vastaan, anteeksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdantosan kappale A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. B employta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale C myös työllisyysvalikunnalta puolesta vastaan tyhjää hyvä hylätty. Johdantosan kappale E puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty ja F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja F myös työllisyysvaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty. Ja sitten alkuperäisteksti hetkinen. Nämä seuraavat voidaankin äänestää kaikki yhdessä. Puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty. Ja sitten kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin voimme sitten siirtyä äänestämään tästä koko tekstistä. Äänestys alkaa. So we close the votes and... Äänestys päättyy 32 puolesta, yksi vastaan. Kiitos oikein paljon ja onnittelut Ai, lainsäädäntöehdotus. Ai ei. Onnittelut esittelijä Tremosa. Seuraava äänestys. Seuraava äänestys. Euroopan unionin monitasoisen hallinnoinnin perustuslailliset ongelmat. Esittelijä Varahin Silvi Goulart. Kompromissi A puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi B puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi C. Kompromissi C puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 14 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 15 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi D puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi E puolesta. Halusitteko tarkistaa? Koses. Tarkistetaan vain. Tarkistus 26. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 20 puolesta 11 vastaan. Seuraavana Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan ai yhtenä ryhmänä. Kaikki kompromissit H-sta r Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kaikki nuo. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 46 raukeaa. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi tupla V AJ:hin asti. Haluatteko äänestää yhtenä ryhmänä kyllä puolesta? Anteeksi. Yhtenä ryhmänä. Anteeksi. 52 raukeaa. 52 raukeaa. Kompromissi tuplaveestä, kompromissi AJhin puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Nyt kone äänestyksenä. teksti näin muutettuna. We close the votes. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 26 puolesta 7 vastaan. Onnittelut. Edustaja Goulart. Please be quiet. So we move on to the next item of the agenda. Esityslistan seuraava kohta on kohta seitsemän. Euroopan tilastoohjelmasta 2013-2017 annetun asetuksen muuttaminen. Minulla on täällä kunnia olla esittelijänä. Tänään esittelen tämän luonnoksen ja pyydän hiljaisuutta. Minä siis esitän tämän espanja. La implementación de las políticas de la... Kuten tiedätte, EU-politiikan täytäntöönpana vaatii taustakseen luotettavaa tilastotietoa talouskysymyksistä, sosiaalisista kysymyksistä ja ympäristöstä Euroopan unionissa ja sen yksittäisissä jäsenvaltioissa – ja myös EUn tasolla ja alueellisilla tasolla. Tilastotiedot ovat myös ratkaisevan tärkeitä, jotta kansalaiset voivat paremmin ymmärtää, mitä EUssa tehdään. Näin parlamentin ja neuvoston asetus 2013 ja 2017 joka hyväksyttiin 15. tammikuuta tämän, tänä vuonna kehittämään tilastojen kehittämistä 2013 siitä eteenpäin vuoteen 2007 asti. Tämä asetusehdotus, jonka komissio on tehnyt, sisälsi 299,9 miljoonan euron summan. Se ei herättänyt vastustusta ei neuvostossa eikä parlamentissakaan lainsäädäntömenettelyn aikana. 13. kesäkuuta 2012 saatiin tuo monivuotinen rahoitusohjelma hyväksytyksi ja silloin parlamentti huomautti, että lainsäädäntöneuvottelut, jotka liittyvät monivuotisiin suunnitelmiin, pitää saada päätökseen siinä vaiheessa, kun lopulliset rahoitusosuudet saadaan päätettyä. Tässä me nyt ryhdymme muuttamaan asetusta 99 2009 eurooppalaisista tilastoista ehdotetaan vuodeksi, kaksi, vuosiksi 2013 ja 2017 ja sen rahoitusosuutta. Tämä ehdottaa, tässä ehdotetaan seuraavan neljän vuoden til, Euroopan tilastokauden ö, kokonaan kattaa ja siinä on sitten tuo suunnitteluaikaa 2014-2010 monivuotisena rahoitussuunnitelmassa. Ja tuo Euroopan unionin täytäntöönpano summa on 57,3 miljoonaa euroa ja siinä on kyse tuosta kokonaisesta ohjelmaajasta 2007 ja 2013. Ja nyt tämän 2013-2017 ohjelman summa on 234,8 miljoonaa euroa 2014 ja aina vuoteen 2020 asti. Ja tila, eurooppalaisen tilasto-ohjelman 1317 pysyy käytännössä samana. Samat tavoitteet ja tuo liite, jossa puhutaan viiden vuoden tilastotietojen keräämisestä käytännössä pysyy myös samana. Tahtoisin tukea komission tekstiä muuttamatta, eli korostan sitä, että sitä ei ryhdytä muuttamaan sen kummallisemmin. Siksi minä tahtoisin nyt pyytää teidän varjoesittelijöiden tukea myös tähän. Ja sen tiedon mukaan, mikä minulle on tullut, niin neuvostokin tukee tätä lähestymistapaa. Ja meidän täytyy tietysti nyt muistaa toimia tehokkaasti. On olemassa hyvin paljon erilaisia tekstejä, joita me nyt käsittelemme tässä Ekon valiokunnassa. Olen sitä mieltä, että tilastoihin liittyvät muut tekstit, joita parlamentti tällä hetkellä työstää, ovat edistyneet mukavasti ja toivon, että näitä pystytään yhdessä edistämään. Kiitokset teille kaikille ja nyt sitten haluan antaa puheenvuoron myös varjoesittelijöille. No, on jotain näy täällä, mutta Rova Gular kuitenkin onkin paikalla. Minulla ei ole mitään lisättävää tähän. Ei yhtään mitään lisättävää siihen, mitä sinä sanoit. Tämä on täysin kiistaton asia ja minä vain tuen sinun mietintöäsi. Eh, Madame. Kiitokset Kulaara. Entäs vihreiltä, onko täällä joku mahdollisesti paikalla? Ei. Entäs ECRstä? Epping. Then I would also like... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin antaa täyden tukemme. Thank you very... Kiitokset tästä tosiaankin. No niin. Tämä on ehkä Ekonin historian lyhin keskustelu. Entäs komissio? Very much, Mr. Chair. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluaisin vain todeta, että on hienoa, että te osoititte tukea meidän ehdotuksellemme. Keskustelu on hyödyllistä viime vuosina. Ja toivottavasti uuden ohjelman aikana te jatkossakin tuette meitä tämän työn edistämisessä. Tosiaan kiitokset tästä ei tähän nyt sitten ole mitään muuta sanottavaa, joten muistutan tarkistusten jättämisen määrä ajasta 24. lokakuuta se on, ja asiasta keskustellaan näistä tarkistuksista, jos tarvetta vaatii 18. marraskuuta, ja pyrimme samana äänen, päivänä äänestämään, ja tämä menee sitten täysistuntoon tammikuussa. So we move on, we should move on to the next. Ja sitten siirrymmekin seuraavaan esityslista kohtaan. Kahdeksan tietyt säännöt, joita sovelletaan jäsenvaltioiden ja unionin kilpailuoikeuden säännösten rikkomisen johdosta kansallisen lainsäädännön nojalla nostettuihin vahingonkorvauskanteisiin. Ja mm, tarkistuksia, koska tänään käsittelemme. No Schwab ei ole paikalla joten meidän täytyy nyt sitten odotella hänen saapumistaan tänne. Jos esittelijä ei ole paikalla, niin emmehän me voi tehdä yhtään mitään, joten me nyt keskeytämme kokouksen hetkeksi siihen asti, kunnes Schwab saapuu tänne ja toivomme, että hän nyt saapuu tänne pikapuoliin.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

We can... Ah, no? I was here. So welcome, Mr. Schwab. No niin, tervetuloa tänne Schwab. Seuraamme sitten seuraavaan kohtaan esityslista. The consideration. Siis Andreas Schwabin mietintöluonnos tietyt säännöt, joita sovelletaan jäsenvaltioiden ja unionin kilpailuoikeuden säännösten rikkomisen johdosta kansallisen lainsäädännön nojalla nostettuihin vahingokorvauskanteisiin. Schwab, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Parahin, Pablo, hyvät kollegat. Hienoa, että voimme tänään ensimmäistä kertaa täällä valiokunnassa keskustella tästä lausunto luonnoksesta, joka koskee Euroopan unionin kilpailuoikeutta ja vahingonkorvauskanteita. Lyhyesti esittelisin tämän mietintöluonnoksen keskeisimmät seikat ja näin Sanchez Presedon sosiaalidemokraattien varjoesittelijän Eppingin esiärästä ja osittain myös kollega Inet Feltin kanssa ja vihreän kollegan kanssa olen siis käynyt keskusteluita ja nyt voin esittää vähän yhteenvedon näistä. Kaiken kaikkiaan komission ehdotus on hyvä. Siinä on puututtu siihen, mitä Euroopan parlamentti otti esiin jo vuonna 2009 kilpailuvuosikertomuksen osalta. Eli yhteiskunnan kannalta on huolehdittava siitä, että ne, jotka ovat kärsineet kartellimenettelyissä jotain vahinkoa, saavat myös vahingon korvausta. Tämä on siis perusperiaate. Jäsenvaltioille Euroopan unionissa, Euroopan unionin säännöissä, että vahingot korvataan. Ja siksi uskoakseni tämä direktiivi menee oikeaan suuntaan. Kuitenkin on niin, että monet kerrat jo olemme keskustelleetkin siitä, että tilanne on sellainen, että meillä ei ole nyt mahdollisuutta luoda lisää tapoja tai yhdistellä jäsenvaltioiden toimintatapoja niin, että jotenkin syntyy tällainen äh, jackpot justice-tilanne, että voidaan arpoa se. Kyse on myös siitä, minkälaisia korvauksia voidaan maksaa. Gemeinsam mit dem Vertreter der Kommission Philipp Kubik in, äh, Komission edustajan Kubikin kanssa Firenzessä keskustelussa sanoi, että kuitenkin toivoi, että punitive damage-menettely ei ole kielletty joissain maissa, joissa se on käytössä. No pitää huolehtia siitä, ettei mitään vääränlaisia kannustimia synnytetä. Kaiken kaikkiaan komission ehdotuksessa pyritään siihen, että ne vaatimukset, joita esitetään, ovat sellaisia, että se, joka esittää vaaten, ei joudu pelkäämään sitä, että tiedot päätyvät johonkin sellaiseen käyttöön, johon niitä ei ole tarkoitettu. Eli antaa jotain tietoa tällaisesta tapauksesta, jos on ollut kartellitapauksesta kyse – Eli pitää huolehtia siitä, että ei vähennetä näitä kannustamia. Federerin ja Donald tapauksessa sanottiin, että ei ole mahdollista toimia niin kauan kuin ei ole eu lainsäädäntöä. Yhteisöjen tuomioistuimen mielestä ei ole riittävästi nyt sellaisia sääntöjä, joiden mukaan voidaan pitää salaisina tällaiset asiakirjat. Eli nyt pitää pyrkiä huolehtimaan siitä, että oikeassa muodossa pyritään esittämään ne ehdot, joiden varassa toimitaan. Artiklassa 5 puhutaan yleisestä järjestelmästä kansallisille viranomaisille, jossa puhutaan näistä perusasiakirjoista, jotka liittyvät kilpailukartelikysymyksiin. Ja artiklassa 6 on kaksi erityistä asiakirjaa, sellaisia asiakirjoja, joita ei koskaan missään tapauksessa voidaan julkaista, antaa julkisiksi. Ja meidän pitäisi valiokunnassa puhua siitä, onko tämä oikea tie. Tuon artiklan kuusi asiakirjojen osalta täytyy huolehtia kunnollisesta oikeusturvasta ja varmuudesta. Mutta voitaisiin ehkä ajatella, että olisi kahdenlaisia asiakirjoja, ja se voisi johtaa siihen, että tuomari ajattelee, että kaikki muut asiakirjat ovat sellaisia, jotka hyvin helposti annetaan julkisiksi. Tämä mustavalkoisuus ei ehkä ole ihan kuluttajan tai yrityksen etujen mukaista ajatellen oikeudellista tilannetta. Vai ehkä laittaa ehkä komission sellaiseen mukavaan tilanteeseen, että ne asiakirjat, jotka ovat komission käsissä, ovat aina suojanarvoisia, muut eivät. Eli kartellikäsittelyiden yhteydessä olisi hyvä, että kaikki asiakirjat ovat samassa kategoriassa, ei niin, että yhdenlaisille asiakirjoille annetaan erityisasema. Artiklassa 6 pitää vielä selvittää asia, joka ei ole riittävän selvä ehkä minun mietinnössäni. Otsikko sen oikeastaan selvästi sanoi, että tämä artikla on otettava käyttöön kaikenlaisissa käsittelyissä. En puhu enempää artikloista 5 ja 6 enempää, vaikka ne ovat ehkä keskeisimmät kohdat tässä ehdotuksessa. Kyse on sitten siitä, miten kanteen nostaja ja kartellin viranomainen voidaan saada tällaisen ehkä reiluun, mutta kuitenkin jotenkin turvattuun suhteeseen keskenään vastuukysymyksiä, kun pohditaan. komissioehdotuksessa on ajatellut sitä, että keskeisin todistaja, kun ajatellaan, ole erityisasemassa, mitä tulee korvauksiin tai mitä tulee asiakirjojen avoimuuteen, mutta myöskin siihen, mikä saattaa olla hänen vastuunsa suhteessa kolmansiin. Tämä ei ole kiistaton kysymys, mutta olen sitä mieltä, että usein kartellissa taloudellisesti vahvimmassa asemassa oleva on usein todisteena tällaisessa prosessissa. Ja jos hän jää vahingonkorvauskanteiden vaateiden ulkopuolelle, niin silloin on pohdittava, mitä tässä on kuluttajalle ylipäätään luvassa – Eli se, että annetaan tietty tällainen koskemattomuus tietyille tahoille yksityisoikeudellisten vahingonkorvausvaateiden osalta, en ole siitä ihan varma. Ihan oikein komissiolta on esittää, että PK-yritysten pitäisi lähteä ajoissa liikkeelle, siihen olisi kannustimia mutta komission ehdotusta vastaan joissain jäsenvaltioissa ainakin puhuu se, että kartelliviranomaisten päätös suojella erityisesti yhtä todistajaa ah, tietenkin haittaa muita. Tämä on hallinnollinen päätös ja siksi siihen pitää liittyä kunnollinen kuulemismenettely ennalta. Sama koskee sääntöjä epäsuoran toiminnan ja tämän passer on lausekkeen osalta. Lopultahan jos joudutaan tilanteeseen, jossa jotain ei ole todistettu, niin pitää noudattaa komission esitystä todistustaakasta ja joutuneen kantamaan taakan siitä, että aina ei voida ehkä todistaa asioita. Siksi 12.2 ja 13.2 kohdissa olen muuttanut näitä kohtia. Olen puhunut kuluttajasuojajärjestöjen kanssa – olen puhunut yritysmaailman edustajien kanssa. Kukaan ei ole oikein onnellinen nyt näistä, joten tämä saattaisi olla ehkä ihan hyvä kompromissi, mutta tästä puhutaan varmasti vielä. Ja sitten haluaisin vielä palata kysymykseen, jonka komissio esittää 17.1 kohdassa oikeudellisten menettelyjen osalta. Vahingon korvaus ja vaihtoehtoiset riitojen ratkaisu menettelyt voivat olla ehkä parempia kuin se, että mennään kansalliseen tuomioistuimen. Tämä on hyvä, koska kanteen nostaja voi edullisemmin saada vahingonkorvasta. Siksi esitän 17a-kohtaa, että samantyyppinen menettely aloitetaan myös komissiossa. Eli jos kaikki ovat varmoja, että tämä on edullisin ja oikeusvarmuutta luovin järjestelmiä, voidaan huolehtia kaikkien osapuolten oikeuksista No, siksi toivoisin, että voisin saada tälle ehdotukselle enemmistön. Näin oikeastaan kaikki sisällölliset kysymykset on hoidettu, jotka olivat tärkeitä ensimmäisen keskustelun aikana. Määräaika tarkistusten jättämiselle 5. marraskuuta. Toivon, että voimme äänestää 5. joulukuuta. Meidän on kuitenkin huolehdittava siitä, että muistamme, että oikeusasioiden valiokunnalla on osittain yhteydessä yhteistyön mahdollisuus meillä. Toivon, että he pitävät kiinni myöskin tiukasta aikataulusta. Kiitos, herra puheenjohtaja. Andreas. Now Kiitokset, Andreas. Ja sitten varjoesittelijä Sanchez Presedo ensiksi, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Minä tahtoisin aluksi toki kiittää Schwabia tästä mietinnöstä ja myös ähm, vuoropuheluhengestä. Hän on äh, heti alkumetreitä asti osoittanut yhteistyökykyä. Minä tahtoisin esittää seuraavat huomiot tähän asiaan. Ensiksi tämä on hyvin tärkeä asiakokonaisuus, sillä siinä puhutaan yksityisistä suhteista ja myös siitä, että komis- tämä talousasiainvaliokunta päävaliokuntana pysyisi asian käsittelyssä käsittelyssä. Tämä asia koskee toki tätä toimivallan jakoa. Me emme missään tapauksessa ole muuttamassa kansallista lainsäädäntöä sen enempää. Näin ehdotus täytyisi pystyä ymmärtämään. Eli Euroopan unio tai komissio ei pyri nyt muuttumaan, puuttumaan kansallisiin oikeuskäytäntöihin sen enempää, vaan puhumme siitä, että kilpailukyky sisämarkkinoilla toimisi ja se tietysti kuuluu meidän valiokuntamme siipien suojaan ja siksi meidän täytyy johtaa tätä, koska kilpailukykypolitiikka, tehokkuus kuuluu tärkeänä osana meille. Ja tämä on nyt sitten toimivalta kysymys horisontaalisesta näkökulmasta katsottuna toisenlainen, mutta jokainen eri lähtökohta joka, ja näkökulma, joka on esitetty tekstissä muun muassa todistustaakka ja todisteiden esittäminen, se liittyy nimenomaan tuohon toimivaltaan ja rangaistusohjelmaan ja, jotta, ja, ja kilpailukyvyn takaamiseen sisämarkkinoilla. Tietysti tässä puhutaan myös toimivaltaisista viranomaisista ja erilaisista aikarajoista ja koordinoinnista julkisen ja yksityisen sektorin välillä koska niillä saatetaan valita erilaiset ratkaisut molemmilla puolilla. Ja kun puhutaan vastuusta ja kannustinjärjestelmästä tai sitten lannistinjärjestelmästä, kaikki nämä kuuluvat tietysti kilpailukykypolitiikan piiriin ja kilpailupolitiikan piiriin. Ja sen takia meidän täytyy johtaa tätä. Tässä on kyse tietysti kuluttajan suojasta, ympäristövahingoista ja sen sellaisista. Ja tietysti tässä puhutaan myös riitojen ratkaisusta ja monista muista asioista. Ja näin siis monet muutkin ovat tietysti vastuussa tästä asiasta. Mutta haluaisin kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että tämä kuuluu pääosin kilpailupolitiikan piiriin. Muussa tapauksessa koko teksti olisi täysin perusteeton. Ja tämä on se tärkein viesti, jonka haluaisin välittää tämän valiokunnan puheenjohtajalle ja samoin myös esittelijälle ja korostaisin hänen vastuutaan tässä asiassa. Ja sitten toiseksi haluaisin huomauttaa, että meidän täytyy nyt pyrkiä löytämään yhteisymmärrys suurista poliittisista linjoista. Ja meidän täytyy pyrkiä löytämään ratkaisu siitä syystä, että tämä tekninen puoli on asian laatimispuoli on sitten helppoa sitten, kun me olemme poliittisesti päässeet asiasta yhteisymmärrykseen. No, on ikävä, ettei tässä nyt puhuta sen enempää ryhmäkanteista. Se on yksi niistä ongelmakohdista tässä tekstissä ja uskoisin, että olisi täytynyt vähän pidemmälle nyt äh, mennä ja laatia aiheesta suosituksia. Joka tapauksessa minä haluaisin ensiksi, seuraavat kommentit esittää ensiksi nämä sakkorangaistusohjelmat, sakkojen vähentämisongelmat ohjelmat ja todistustaakka asia on olemassa jo, on jo asetettu kyseenalaiseksi nämä ohjelmat siitä, että niistä syntyy ne ovat kyseenalaisia ja menettely saattaa pitkittyä. Eli kaikki puolustusoikeuteen vaikuttavat tekijät täytyy pyrkiä ratkaisemaan, jotta voimme ohjelman saada toimimaan tehokkaasti. Ja täytyy myös muistaa, että jos mitään muuta ratkaisua ei löydy, niin täytyy en puhu tässä nyt sen enempää mistään sen enempää asiakirjoista, vaan yleisestä tiedosta, jonka pohjalta voidaan määritellä, mikä on tuo vahingon määrä, jonka pohjalta nuo sakot määritellään. Ja näin tässä kyse on tarkemmasta tasapainosta näiden todisteasiakirjojen välillä. Ja minä olen kyllä katsonut tätä esittelijän tekstiä. Siinä vaikuttaa olevan ihan järkeviä aloitteita ja ehdotuksia tätä sakkorangaistusohjelmaa varten ja myös minkälaisia asiakirjoja sitten tarvitaan todistustaakaksi. Ei kuitenkaan tule vaatia liian suurta määrää tarpeettomia asiakirjoja, koska se hidastaa menettelyä ja heikentää sitten tämän toimeenpanemista. No jos ajattelen tätä kannustinpuolta ja sitten taas öö, Lannistin puolta mielestäni on tärkeää miettiä sitä, miten me voisimme kehittää kannustimia siihen, että kartellit saadaan päivänvaloon ja, miten, ja myös ilmoitusmenettelyn pitäisi olla mahdollisimman yksinkertainen ja mahdollisesti olisi myös järkevää pystyä arvioimaan tapauskohtaisesti, milloin nämä tapaukset kuuluvat yhteisvastuun piiriin. Esimerkiksi jos kyse on hyvin pienistä yrityksistä, jo jotka eivät ole kovinkaan merkittävällä paikalla, niin ehkä siinä voitaisiin löytää joku toisen tyyppinen ratkaisu tämän yhteisvastuun kantamisen välillä. Vaaditaanko niitäkin sitten joku vähimmäistaakka? Voidaanko niille sälyttää niin suuri taakka kuin suuremmille yrityksille? yrityksille, näille siis hyvin pienille yrityksille kartelitapauksissa. Joka tapauksessa me, meidän täytyy pystyä löytämään pienille, hyvin pienille yrityksille joku järkevä tasapainoinen ratkaisu. Ja sitten mietin vielä tätä julkisen puolen toimintaa ja sitten yksityisen pilarin toimintaa. Meidän täytyy totta kai helpottaa synergiaa näiden kahden puolen välillä ja johdonmukaisuutta julkisella puolella ja yksityisellä puolella esimerkiksi tiedon välittämisessä, mutta täytyy kuitenkin muistaa, miten tämä rangaistusmenettely sitten luodaan molemmilla puolilla vahingonkorvauskanteissa ja mikä on rangaistuksen ja sitten korvauksen määrä meidän ei tule ottaa turhan suurta määrää yksityispuolen rangaistuskysymyksiä mukaan tähän valiokuntaan, koska tämä kuuluu pikemminkin rikosoikeudelliseen piiriin yksityispuolella ja sitten taas julkisella puolella julkishallinnon piiriin. Eli me emme saa taakoittaa turhaa tuota hallinnollista puolta yksityispuolen sanktioiden määritelmisessä, joka pikemminkin menee tuonne rikosoikeuden puolelle. Eli tämä saattaisi epätasapainottaa öö, koko tekstin. Eli meidän täytyy edetä hyvin varovaisesti. Ja sitten jos ajattelen Espanjan lainsäädäntöä näistä vahingonkorvauksista, no ja mitkä, mitkä aikarajat niille määritellään. Minä olen sitä mieltä, että me emme voi aika määrää, irrottaa, irroittaa tuon varsinaisen rikkomuksen määrästä jos havaitaan, että joku karteli on olemassa ja sillä on tietyt uhrit ja sitten ryhdytään keräämään näitä, todistusta, tätä todist, näitä todistuksia ja sitten mietitään, minkälaisia oikeuksia on rikottu uhrien näkökulmasta ja täytyy taata siihen jonkunlainen aikaraja, minkä sisällä näitä todistuksia, todistusta, todisteita saadaan esittää ja kyse on viidestä vuodesta vähimmäismäärällään, jonka sisällä tuo menettely täytyisi saada sitten päättymään. Eli jonkinlainen vähimmäisaika joita uhrien kannalta tarvittaisiin tähän tekstiin. Ja vielä sitten yksi kohta, joka, jota tässä tekstissä ei ole käsitelty, kilpailupolitiikan tehokkuudesta erityisesti puhun näistä epäsuorista ja vähemmistä mm, vahingoista. Meidän täytyy jollain tavalla pyrkiä nyt ponnistelemaan saadaksemme selville, mitä tällaiset vähäiset vahingot tarkoittavat ja miten sitten niistä voidaan esittää kanneja, miten ne voidaan käsitellä nopeasti, jos ajatellaan sitten jotakin jälleenmyyjiä tai rahoituslaitoksia tai sen sellaisia. Ja jos on tällaisia valtava määrä pieniä vahinkoja syntynyt ja niiden jokaisen ilmoittaminen on hankalaa, eli miten tähän voitaisiin luoda sellainen menettely, jotta näitä vähäisiä vahinkoja voitaisiin tehokkaasti korvata ja hoitaa Euroopan unionissa me voimme verrata tietysti vähän järjestelmää sellaisiin jäsenvaltioihin, joissa tämäkin menettely on toiminut hyvin. No minulla nyt ei ole tässä vaiheessa sen kummempaa sanottavaa tähän asiaan. Uskon, että tämä asian käsittely on hyvissä käsissä ja tähän mennessä me olemme ymmärtäneet toisiamme oikein hyvin ja uskon, että varmasti tulevaisuudessakin yhteistyössä jatkamme, jotta pääsemme yhteisymmärrykseen vielä tämän vaalikauden kauden aikana. Paljon kiitoksia. Kiitoksia Presedo Sanchezille ja Schwab pyytää anteeksi kun siitä, että hän joutuu pikapuoliin lähtemään tuonne IMKO-valiokuntaan äänestämään mutta joten hän ei täällä voi ihan loppuun asti keskustelua olla. Nyt antaisin puheenvuoron Gularille. Hän käsittääkseni puhuu Sofiin puolesta. No, okay. Ei, en minä Sofiin puolesta mitään sano. Schwab voi kyllä, jos haluaa. El señor Baseijo de los Verdes. Que... No niin, ja vihreistä Baseijo, en huomannut, että olittekin täällä. Ja täältä sitten varmaan Presido Sanchez saapuu tänne johtamaan kokousta loppuun asti. Right, I do hope that some people... Toivon todellakin, että kokouksen päätteeksi vielä täällä on joku jäljellä, taikka kun päätän puheenvuorot, joku on vielä paikalla. No, se nähtäväksi. On sääli, että herra Schwab lähtee, koska ensinnäkin olisin halunnut tietystikin kiittää häntä tästä mietinnöstä, jota hän on ollut mukana laatimassa, mutta toiseksi suhtaudumme melkoisen kriittisesti siihen, mitä Schwab on tehty, koska mikäli tarkastamme komission tekemää ehdotusta, Meistä tuntuu siltä, että sitä pitäisi tiukentaa joissakin kohdin. Ja sitten kun katsomme, mitä Schwab on tehnyt, niin ei hän kyllä millään tavalla minun mielestäni ole tiukentanut komission ehdotusta, joten tässä mielessä toivon, että pääsemme sopuun nopeasti, mutta en usko, että tämä tulee olemaan helppo tehtävä, koska me katsomme, että tämä on erittäin tärkeä asia, kun tarkastellaan ihmisten luottamusta sisämarkkinoihin ja tärkeä myöskin kilpailun kannalta. Toistaiseksi lähinnä yritykset ovat käyttäneet tilaisuutta hyväkseen, eivät niinkään kuluttajat. Siksi olisi tärkeää, että kuluttajat voisivat luottaa sisämarkkinoihin ja kilpailua syntyisi ja että olisi oikeudenmukainen reilu tapa saada korvauksia, mikäli väärinkäytöksiä ilmenee. On selvää, että mikäli horisontillista lainsäädäntöä ei ole, tämä on ongelma. Toistaiseksi tällaista ei ole, ja tämä on ongelma. Aivan liian usein, enimmäkseen, yritykset käyttävät tästä argumenttia, yritykset käyttävät sellaisia argumentteja, että näihin ei voida puuttua. Ja tuomioistuimen sanoi jo kymmenen vuoden ajan, että jokaisen yksilön täytyy voida hakea korvauksia, mikäli eu kilpailulainsäädäntö on rikottu ja tästä on syntynyt henkilölle hallaa. Tämä ei ole vielä mahdollista. Minusta tuntuu siltä, että se mitä Schwab nyt tekee, osoittaa, että hänellä on täysin ymmärtänyt, miten tärkeästä asiasta on kyse ja mitä asia pitäisi tehdä. Tämä menee aivan liian pitkälti siihen suuntaan kuin aiemminkin. Tässä suojataan yritysten ja teollisuuden etuja. Nyt on kuitenkin kyse siitä, että yritykset rikkovat lakia ja pitäisi tehdä selväksi, että yksityisen kuluttajan pitäisi omata oikeus saada korvauksia mikäli rikkomuksia tapahtuu. Me tulemme siksi ehdottamaan, että tiukennamme asetusta. Tiedetään, että meidän täytyy keskustella asiasta, joka on ollut jo pitkään pöydällä. Eli se, että ole ryhmäkanne oikeutta, siitä täytyy vielä puhua. Se ei liity, sitä, sitä ei mainita tässä asiassa. Tämän mukaan saattaminen tulee olemaan vaikea. Komissio toivoisi, että asia saataisiin hoidettua loppuun ennen vaaleja. Ja siksi ehkä ei ole haluttu ottaa mukaan tätä ryhmäkannekeskustelua enää uudelleen. Mutta mikäli ryhmäkannekysymys saataisiin hoidettua tässä yhteydessä, tai mikäli tämä otettaisiin mukaan, loppuun saattaminen tulemaan vaikea. Minä halusin tämän saada mukaan ja niin katsotaan sitten saadaanko tämä valmiiksi vai ei. Mitä tästä tehdään käteen? Entä sitten oikeus saada todistusaineisto nähtäväkseen. Mikäli joku on kärsinyt väärinkäytöksestä ja hänellä ei ole pääsyä tiettyihin asiakirjoihin, ja joskus on syynä se, että asiakirjan saatavuutta täytyy rajoittaa, mutta tässä vaiheessa tämä on hyvin epäreilu tilanne. Toinen rikkoo lakia ja hänellä on kaikki tieto halussaan, ja sitten vastassa on kuluttaja – joka poinii saman, poi, painii saman ongelman kanssa, mutta hänen on vaikea saada näyttöä siitä, että väärinkäytös on tapahtunut. Tämä on erittäin ongelmallinen asia. Nyt ei pitäisi antaa liikaa olla liian avokäteen tässä suhteessa, koska loppujen lopuksi yritykset ovat niitä, jotka rikkovat lakia. Eräs seikka, joka tästä puuttuu, me tarvitsemme kilpailuviranomaisten tiukempia toimia, jotta kummankin välinen vaikuttavuus tehokkuus toimii silloin, kun on kyse tällaisista väärinkäytöksiin pyrkivistä riitauttamisjutuista ja esityistä syytöksistä. Nämä kaksi tointa täydentävät toisiaan. Tämä on se tärkeä huomio, jonka niin ikään haluaisin esittää. Joten yhteenvetona me tulemme tekemään tarkistuksia ja voimakkaammin niissä keskittymään siihen, että kilpailurikkomuksista liike-elämän sektorilla tulee seuraamuksia. Me varmistaa, että kuluttajan luottamus EUn sisämarkkinoihin saadaan hoidettua paremmalle tolalle ja tiedon saannin epäsymmetria, epätasainopila, epätasapainotila pitäisi saada hoidettua tasapainoisempaan tilanteeseen. Lisäksi meidän pitäisi ottaa esiin jälleen kerran ryhmäkannekysymys, koska ei sitä voida pitää tämän ulkopuolella. Me tulemme tekemään tarkistuksia, jotka tiukentavat komissaariohjelmasta. Ilomielin odotan keskustella Schwabin kanssa. Joitakin siltoja tässä täytyy nyt rakentaa ja toivottavasti pääsemme myöskin tavoitteeseen. Tehtävä ei tule olemaan helppo, mutta kuluttajan suojan nimissä meidän täytyy ainakin yrittää. Muchas gracias por eh, paljon. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Ja nyt sitten Epping, olkaapa hyvä. Thank you, uh, Mr. President. I... Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua tänään hyvin lyhyesti. The, the biggest group here, if I'm... Koska suurin ryhmä taitaa nyt täysin puuttua tältä salista, jos olen oikein asian nähnyt. No, puhun kuitenkin tästä aiheesta. Ryhmämme EKR tukee täysin komission ehdotusta, joka liittyy vahingonkorvauksiin. Ja toivomme, että se voidaan hyväksyä ripeästi ennen nykykautemme loppua. Arvostan esittelijä Schwabin lähestymistapaa. Hän ei ole täällä nyt läsnä. Toivottavasti onnettelut kulkivat avustajien kautta. Kun puhutaan yksittäisistä yksityisoikeudellisista vahingonkorvauksista haluaisin puhua näistä asiakirjoista. Meidän on huolehdittava siitä, että yksityisoikeudellinen täytäntöönpano ei haittaa minkälaisten sopimusten solmimista. Siksi minua huolestuttaa vähän tarkistus 22, jossa halutaan laajemmin määritellä. Mitähän? Lifting of leniency documents protection jotka liittyvät siihen, miten suojellaan tiettyjä asiakirjoja tai tiettyjä tahoja tietyn sääntöjen mukaan. Sitten muutama huoli pienempiin seikkoihin. Nämä asiat varmasti saavat lisäselvyyttä, kun esitän tarkistuksemme. Mielelläni teen yhteistyötä esittelijän kanssa hyvässä yhteistyön hengessä kompromissityötä. Kiitos puheenjohtaja. Muchas gracias. Eh, por... Kiitokset tästä. Epping ei näytä olevan muita puheenvuoropyyntöjä, joten jos teille sopii, niin nyt antaisin komissiolle vielä mahdollisuuden. Komissio on saapunut tänne. Ja jos haluatte jotakin sanoa, niin olkaapa hyvä. Tästä aiheesta voitte nyt puhua. Thank you, Mr. Chair. I, I'd like... Kiitos puheenjohtaja. Halusin aluksi toistaa varapuheen johtaja Almunian sanat, kun hän kävi valiokunnassa sen jälkeen, kun komissio oli hyväksynyt ehdotuksensa kesäkuussa. Hän sanoi, kuinka tyytyväinen hän on siitä, että tämä lainsäädäntöaloite saatiin parlamenttiin. Olemme täysin luottavaisia sen suhteen, että parlamentti ottaa vakavasti roolinsa yhteislaansääntäjänä tässä tärkeässä asiassa. Tämä täällä todettiinkin. Olen niin ikään tyytyväinen kuullessani, että esittelijä ja muut parlamentin jäsenet erityisestikin tunnustavat sen, että komissio on ottanut laajalti huomioon niin monet päätöslauselmat, jotka parlamentti on hyväksynyt asian osalta. Komissio on pyrkinyt mukautumaan parlamentin päätöslauselmiin. Tavoitteita on kaksi. Haluan vahvistaa yksityistä täytäntöönpanoa vahingonkorvausten kautta. Tämä on täydentävä väline julkisen puolen täytäntöönpanolle. Lisäksi haluamme varmistaa, että kumpikin ehdotus voi elää rintarinnan ilman, että yksi vaarantaa toisen. Kun kuulin parlamentin jäsenten kannanottoja ja sitä, kuinka he ovat samaa mieltä näistä tavoitteista, voin vain olla iloinen tästä tosiasiasta. Muutoin puheenjohtaja, komissio, kuten aina, on täysin jäsenten käytettävissä. Voimme vielä antaa selvennyksiä, mikäli ovat tarpeellisia tai hyödyksi teille. Voimme myöskin myötävaikuttaa prosessiin sekä täällä parlamentissa että myöhemmin, kun te ryhdytte keskustelemaan neuvoston kanssa. Komissio tulee tekemään parhaansa, jotta ratkaisuun päästään. Ratkaisuun, joka kunnioittaa näitä kahta tavoitetta, jotka alun perinkin meillä oli mielessämme. Muchas gracias, eh, señor Smith, por su Kiitokset tästä komission edustajalle. Nyt ei näytä olevan mitään muuta sanottavaa tähän asiaan, joten sitten muistuttaisin teitä siitä, että tarkistukset täytyy jättää tähän viidennen, viidenteen päivän marraskuuta mennessä, kuten Schwab jo sanoi, ja niitä sitten käsitellään 25. päivä marraskuuta ja äänestämme tästä asiasta valiokunnassa 5. päivä joulukuuta, joten tämä on nyt sitten asiakirjan käsittelyaikataulu tästä eteenpäin. Sitten meillä on seuraava kohta esityslistallamme, tuo yhdeksäs kohta. Katsotaan. Siinä me, tässä me nyt olemmekin jo vähän voittaneet aikaa, mutta esittelijä näkyy olevan paikalla. Euroopan investointipankin vuosikertomus 2012. Esittelijä Täis Berman on täällä ja äh, demaripuolueesta. Jos hän suostuu, niin hän voi nyt ryhtyä esittelemään meille tätä asiaa. Olkaa hyvä. Um, thank you, Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Tämä ei ole nyt ensimmäinen kerta, kun käsitellään Euroopan investointipankkia. Euroopan investointipankki on ratkaisevan tärkeä väline Euroopan unionissa, ei ainoastaan oman talouden edistämiseksi, vaan myöskin, että voidaan edistää kehitysmaiden talouksia. Kehitysvaliokunnan jäsenenä pidän hyvänä EPn roolia tässä kehitystyössä. Mitä vuosikertomukseen tulee 2012? Totta kai pidämme tässä lausunnossa hyvänä sitä, että EIP voi toimia keskeisenä välineenä kriisin aikana, tukea työpaikkoja, infrastruktuuria, resurssitehokkuutta, osaamistaloutta totta kai ja EIPn pääoman kaksinkertaistaminen, pääoman lisääminen 10 miljardilla oli oikea askel. Mutta tässä nämä keskeiset askeleet kuitenkin ollaan melko pettyneitä siihen, että ei ole riittävästi sellaisia uskottavia, kestäviä hankkeita, jotka voisivat saada EIPn tukea. Ehkä EIPn pitäisi lähteä toimimaan enemmän omien resurssien pohjalta ja lähteä aktiivisemmin hakemaan hankkeita niin, että EIP voi lisätä lainanantoaan. Pidän hyvänä näitä pilottihankeobligaatioita. Näitä hankkeita tulisi lisätä ja jatkaa, vaikka oma hallitukseni ei niihin olekaan niin tyytyväinen. Ei saa nauraa. Täällä Alankomaiden oppositio puolue esittää, vaan sisäisen tilanteeseen liittyviä vitsejä. Joka tapauksessa toimien pitäisi toimia vakautta edistävien pankkikäytäntöjen mukaan. Meidän on vastustettava veroparatiiseja, veronkiertoa ja muuta tällaista toimintaa. Huolehtia siitä, että noudatetaan kunnollisia avoimia tilinpitosääntöjä. Nyt EIPssä on tällainen compliance-osasto, vähän saman tapaan kuin Maailmanpankissa on, ja sillä osastolla on hyvin tärkeä rooli, kun pyritään huolehtimaan siitä, että kunnollista varovaisuutta käytetään. Maailmanpankissa, siis EIPssä on nyt tällainen vastaavalainen osasto, emme kuitenkaan näe paljon avoimuutta tämän osaston, compliance-osaston toiminnassa. Minä mielelläni haluaisin kyllä nähdä vuosikertomuksessa – myöskin sen toimintakertomuksen. Lisäksi tämä EIPen osasto ei saa erityisemmin pääsyä EIPen sisäisiin kokouksiin. Tämä mielestäni tuntuu vähintäänkin oudolta. Mielestäni tämän osaston, joka tutkii sääntöjen noudattamista, pitäisi olla mukana ainakin niissä kokouksissa, joita pidetään tärkeänä tämän osaston omien toimintojen osalta. Siksi kehottaisinkin EIPtä huolehtimaan siitä, että tämä sääntöjen noudattamiseen puuttuva osasto saa mahdollisuuden osallistua kokouksiin tarvittaessa. Tietenkin PK-yritykset Euroopassa ja laajemmin maailmassa ovat keskeisen tärkeitä työpaikkojen luomisessa suurimpia työnantajia maailmassa – tuki ja rahoitus EIPltä PK-yrityksille jää pitkälti tuntemattomaksi PK-yrityksille. Toissapäivänä tapasin työnantajia, PK-yritysten edustajia Alankomaista, jotka eivät edes tienneet mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä Euroopan investointipaikin kanssa. Tämä on kyllä valtaisa ongelma ja siksi tässä lausunnossa pyydetään, että EIP ja sellaiset yksityiset pankit, joiden kanssa IP toimii, toimisivat sen edestä, että tiedotettaisiin pk-yrityksille enemmän. Yhdessä on huolehdittava siitä, että EIPn rahoitusmahdollisuudet pk-yritysten osalta saavat lisää julkisuutta. Tilanne ei voi jatkua tällä tavalla. Ehkä voitaisiin silloin vähentää myös tuota ongelmaa, että ei ole riittävästi tukikelpoisia hankkeita. Tässä puheenvuoroni kiitos. Muchas gracias. Kiitokset tästä esittelystä. Ja nyt sitten Epping käyttää puheenvuoron. Anteeksi vain. Hetkinen. Täällä Silvi Gular on pyytänyt puheenvuoroa. Hänen varmaan on nyt syytä puhua ensiksi. Je remplace. Kiitos Antoli. Minä korvaan täällä heräs kyllä kaakkiksen. Hän halusi yksinkertaisesti vain esittää pienen huomion, tai kaksi sellaista itse asiassa. Sain tämän englanniksi, koska sain tämän paperinneksi. Toivottavasti EP voisi vuot- joka vuosi kertoa, kuinka paljon se lainaa PK-yritykselle ja lisäksi pitäisi koottua tietoa PK-yrityksistä ja jotka ovat mukana ja mitä tulee tukikelpoisuusvaatimuksiin ja muihin. Lisäksi hän haluaisi lisää tietoa nimenomaan pk Hän on tässä aivan oikeassa. Tämä on hyvä ajatus. Toiseksi hän haluaisi ottaa esiin kysymyksen, josta pitäisi valiokunnassa keskustella. Mitä vaihtoehtoisia suunnitelmia on, mikäli paikalliset pankit eivät tue hankkeita rahanpuutteen vuoksi? Kuinka tämä ongelma voitaisiin ratkaista? Ja ajatteko tehdä jotakin tämän osalta? Tietystikin tämä on erittäin tärkeä kysymys Etelän kannalta. Ja sanoisin jopa, että tämä on kaikkien jäsenvaltioiden kannalta tärkeä kysymys. Paljon kiitoksia Silvi. Ja nyt sitten eh, annan puheenvuoron Eppinkille. Olkaapa hyvä. Voitte nyt esittää omat kantanne. President, I would like to express... Kiitos puheenjohtaja. Haluan osoittaa tukeni tulkoon kaikkeen, mitä tässä kuulimme, erityisesti investointipankin lainan annon jatkaminen työllisyyden ja kasvun aikaansaamiseksi ja erityisesti PK-yritysten lainat. Ja jos ajattelemme näitä yksityisiä joukkovelkakirjoja, niin täytyy taata se, että meillä on riittävästi yksityistä pääomaa liikennepuolella, IT-puolella ja energiahankkeissa. Investointipankin täytyisi myös kehittää keinoja estää veropetoksia ja aggressiivista verosuunnittelua ja veronkiertoa. Ja investointipankkiin pitäisi myös alueellisten kehityspankkien kanssa kehittää synergiaa eri operaatioissa, jotta kustannuksia voitaisiin jakaa. Ja meidän, meidän täytyy vaatia investointipankilta myös kattavia kertomuksia myös sen toiminnan takaamisesta työllisyyden ja kasvun edistämiseksi Euroopan unionissa ja myös ulkopuolella ja myös talouden kasvussa sekä unionissa että sen naapurivaltioissa. Kiitän puheenjohtaja. Niin, kiitokset Eppiinkin ja seuraavaksi vielä vihreistä Eichhout. Thank you, Mr. President, and thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos. Tais, tarkoitan edustaja Berman tästä lausunnosta. Tämä on mielenkiintoista, kun saa tukea sekä EKRltä että vihreiltä. Tässä on nyt jotain mätää, tai sitten tämä on täydellinen lausunto, enpä tiedä. Mutta tässä lähinnä belgialaiset ja hollantilaiset työllä paikalla. No, joka tapauksessa on ikävää, ettei EPP ole edustettuna täällä, että EPP voisi sanoa jotain. Meinasin tuon sanoa, on vastaus kommentin ilman mikrofonia. Alkuun ah, kurinalaisuudesta puhutaan, he ovat täällä investoinnista ei, mutta investoinnitkin ovat tärkeitä, kun eurokriisistä puhutaan ja erityisesti Bstä. Hienoa, että keskitytte myös pk-yritysten tilanteeseen. Tuomme kovasti tuota. Jotain haluaisimme kuitenkin lisätä, ihan muutaman seikan. Muistutamme EPn päätöslauselmasta, jossa haluttiin lisätä pääomaa. uudistamme tuon pyynnön. Siitä olisi hyötyä energiapolitiikasta. Hienoa, että pidätte hyvänä sitä, että kielletään tuki hankkeellissa käytetään hieltä energiana. Haluaisimme ajaa tätä vähän pidemmällekin, koska haluaisimme, että EIP haluaa en pitäisi edelleen pyrkiä pois siitä, että tuetaan näitä perinteisiä energiamuotoja. On hienoa, että saadaan lisää osaamista tuettua aloilla, jotka Etelä-Euroopassa erityisesti tarvitsevat kehittelyä. Muutama kommentti vielä sinne, mutta laajemmin minulla on sellainen käsitys, että tästä voi tulla todella tiukka lausunto ja se on todella tarpeen. Erittäin hienoa työtä tai mielelläni teen yhteistyötä. Ja lopuksi on ikävää, etten voi kampanjoida sinua vastaan, mutta varmasti jälleen tapaamme. Kiitos Täis. Eh. Kiitokset tästä puheenvuorosta. On totta, että nyt me tässä Olemme esityslistan käsittelyssä edellä. Langen varmasti. Jaha, ei hän sitten haluakaan käyttää puheenvuoroa. No niin, no sitten Berman, haluatteko vielä lisätä tähän jotain näiden kuultujen puheenvuorojen jälkeen? Thank you, Chair. I, um, I, I welcome... Kiitos puheenjohtaja. Pidin kovasti näistä kommenteista. Meillä on mitä ilmeisimmin sama asennoituminen ja sama analyysi, joka liittyy investointipankkiin ja sen mahdollisuuden toimia tällaisena välineenä, jonka kautta voidaan toimia syklien vastaisesti. Hienoa, että valiokunta on tästä samaa mieltä. Silvi, olen täysin samaa mieltä sinun kanssasi. Meidän täytyy saada raportti pankin toimista pk-yritysten tukemisessa. Suoritusindikaattoreita olen peräänkuuluttanut ja myöskin vaikutusarvioita. Ja pk-yritystenkin osalta meidän täytyy tietää, mikä toimii, mikä ei. Eppinkille toteaisin, että kyllä, olen täysin samaa mieltä. Meidän täytyy aina määrä ajoin tarkastella niitä tuloksia, joita on saatu hankijoukokirja lainoilla. Ja asianmukainen varovaisuusperiaate, olen tästä samaa mieltä. Siinä sanotaan, että meidän Etelä-Euroopan parlamentin pitäisi saada pysyä ajan tasalla tästä samaa mieltä. EIPin pitäisi systemaattisesti raportoida edistyksistä, joita on saatu aikaan parlamentin aiempien suositusten valossa – ja myöskin juuri kuulut huomautukset löytävän paikkansa pitäviä päässä. Ikävää, että minä en voi olla samalla vaalilistalla ehdokkaana Alankomaiden sosiaalidemokraattisella listalla. Tämä kuulostaa hautajaispuhelta, mutta se siitä energiapolitiikasta totesin, että minä pidän kuulemistani kommenteista. Tietystikin lausunnossa niin minä joudun ilmaiseman asiat hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi vain. Ilomielin otan vastaan sellaisia tarkistuksia, jotka tarkemmin määrittelevät sen, kuinka EIPtä voidaan käyttää, kun pyritään siirtymään kohti kestävää taloutta. Me olemme kaikkea muuta kuin päässeet tuohon tavoitteeseen. Ilmastonmuutokseen mukautumistoimista toteaisin, että ne kuuluvat osaltaan tähän siirtymään, kun siirrytään kohti kestävää taloutta. Toivottavasti teidän tarkistuksenne auttavat vahvistamaan tätä visiota, kun on kyse EIPn tulevaisuudesta. Kiitos paljon. Paljon kiitoksia tästä teille. Eiköhän tämä keskustelu voida tähän kohta puoliin päättää. Muistuttaisin teitä ainoastaan aikataulusta. tätä lausuntoa varten. Eli tarkistukset täytyy jättää kuudenteen päivään marraskuuta mennessä ja tarkistuksia sitten käsitellään 25. marraskuuta ja asiasta äänestetään valiokunnassa 16. joulukuuta. Ja sitten talousarviovalvontavaliokunta aikoo käsitellä tätä tammikuussa ja sen jälkeen varmasti voimme viedä tämän täysistuntoon helmikuuhun, helmikuussa. Tämä on aikataulumme. Kiitokset kaikille teille puheenvuoroistanne ja tässä nyt tosiaan olemme aika paljon aikaamme edellä, mutta Kutas näkyy olevan täällä paikalla seuraavaa asiaa varten, joten olkaapa hyvä. Jos te ette vastusta, niin voimme jo aloittaa hänen asiansa käsittelyä. Tässä on kyse on pakollisesta ja automaattisesta tietojen vaihdosta verotuksen alalla. Esittelijä on Georgi Sabin Kutas Demareista. Ja jos teille sopii, niin annan teille nyt puheenvuoron. No. Kiitokset. Kiitokset Antolin. No muistuttaisin teitä siitä, että komissio ehdottaa laajentamaan tätä laajennusta tälle pakolliselle automaattiselle tietojen vaihdolle verotuksen alalla, osana vahvempaa veronkierron torjuntaa. Ja tämä ehdotus kattaa osingot ja, ja pääomavoitot ja muut taloudelliset edut. Ja tätä tietoa sitten väitettäisiin unionin sisällä automaattisesti. Ja tämä tietysti vie unionia kohti kattavampaa järjestelmää kattavinta koko maailmassa. Mahdollisimman paljon tietoa jäsenvaltioiden täytyy välittää toinen toisilleen samalla tavalla kuin unionissa tuon FATCA-sopimuksen pohjalta toimitaan. Yhdysvalloissa FATCA-sopimuksen pohjalta toimitaan. Ja tässä ehdotuksessa on yksi tärkeä kohta tietosuoja, eli automaattinen tietojen vaihdon, vaihto täytyy nähdä siten, että tieto, henkilötietojen suojaa ja yksityisyyttä suojataan ja artiklat, erityisesti 16 ja 25 vuoden 2011 neuvoston direktiiveissä ovat puuttuneet näihin asioihin. Asia on hyvin arkaluontoinen sinänsä ja kansainvälisesti asiaa kehitellään, niin tätä tietosuojaa täytyy vahventaa. Ja toinen sitten on nämä kahdenväliset sopimukset. Ne tietysti voivat auttaa koko unionia, jos komissio voisi nämä sopimukset neuvotella kolmansien valtioiden kanssa automaattisesta tietovaihdosta kauppa-alalla eikä nykykäytännön mukaisesti jokainen jäsenvaltio kahdenvälisesti kolmansien valtioiden kanssa, mutta tuskin tarvitaan sen enempää muutoksia nykyisin olemassa oleviin sopimuksiin. Tämä tulee voimaan sitten, kun koko teksti ylipäätään astuu voimaan. Ja sitten, jotta direktiivi on täytäntöön pantavissa tehokkaasti jäsenvaltioissa, niin jäsenvaltioiden täytyisi ottaa kaikki henkilöstöresurssit, tekniset resurssit ja taloudelliset resurssit vastaamaan tätä automaattisen tietojen vaihdon vaatimusta vuoden 2015 alusta alkaen. Ja sitten me vielä olennaista olennaisia ovat nämä rangaistukset automaattisen pakollisen tietonon vaihdon kansallisen tason välillä. Jäsenvaltioiden täytyy, jäsenvaltiot täytyy sitouttaa myös tämmöiseen sanktiojärjestelmään, jotta kaikki tiedot, tarpeelliset tiedot saadaan valittua. Ja sitten näihin tarkistuksiin minun täytyy huomauttaa, että osa näistä tarkistuksista parantaa parantavaa tekstejä, erityisesti Ole Schmidtin, Monikan ja Elena Baseskun ja Christian Kleinsin tarkistukset. Minä voin muutamista tarkistuksista olla samaa mieltä. Tässä poistetaan tiettyjä kohtia komission alkuperäisestä tekstistä, unionin perusoikeuksista ja, niin, ja sitten eri luokkia automaattisen tiedonvaihdon piirissä vähennetään. Minä teen nyt tällaisia välitysratkaisuja, kompromissiratkaisuja johdatusakappaleisiin 4-5 erityisesti ja tässä viikonlopulla ne varmasti sitten saatte. Ja vielä huomauttaisin, että tässä nyt on monia uusia ajatuksia esittäviä kohtia kompromissitarkastuksille on näin ollen rajalliset mahdollisuudet, enkä usko, että tässä nyt sen enempää täytyy järjestää lisäkokouksia, mutta jos kollegoiden mielestä täytyisi järjestää vielä yksi kokous, varjokokous, niin se voidaan varmaan toteuttaa sitten ensi viikolla Strasbourgissa. Nyt haluaisin kuulla sitten kaikkia kollegoita, jotka mahdollisesti haluavat puhua tästä, mutta kiitos sinulle kovasti myös Markus avustasi tässä työssä. Paljon kiitoksia. Kiitoksia Georgelle. Ja eiköhän sitten kansanpuolueen puolesta joku toinen kollega voi esittää puheenvuoron. No, noista... no eipä täällä näytä olevan ketään sieltä suunnasta, joten Gular, hän esittää puheenvuoron Alden puolesta. Je suis un orchestre, moi tout... Kiitos, minä olen yksin täällä soolelemassa puhua tässä Schmidtin puolesta. Hän ei välttämättä päässyt paikalle, mutta hän pyysi, että luen tar- tarkastuksen liittyvät kommentit. Hän on samaa mieltä, että sitten me tarvitsemme eurooppalaiset puitteet ja yhteiset säännöt. Hän katsoo, että on tärkeää, että automaattinen tietojen vaihto laajenee niin, että voidaan noudattaa tässä Yhdysvaltain kanssa tehtyä kahdenvälistä FATVA-sopimusta 15.18.23 18 tarkistuksen liittyvät tähän. Hän uskoo, näitä täytyy tietystikin kunnioittaa yksittäisten henkilöiden koskemattomuutta ja tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa. Siksi aldiryhmän nimissä, ja olen tästä samaa mieltä, aion kirjoittaa myöhemmin tietosuojan valtuutetulle, tietosuojan valtuutetulle pyytääkseni lausuntoa siitä, onko henkilötietojen suojaan liittyviä kysymyksiä tässä komission ehdotuksessa. Ja sitten kun saamme vastauksen, toivottavasti mahdollisimman pian. Herra Schmidt on teidän käytettävissänne ja hänkin odottaa ilomielellä kompromisseja. No se siis, senior. Kiitokset tästä. Haluanko Kuutas vielä sanoa muutaman sanan? No. So, oh, thank you. Thank you. Kiitos. Kiitos. Tiedän Lulli Smithin aloitteesta tämän kirjeen kirjoittamisesta. Minun on sanottava, että minä vähän pelkään nyt, että tässä ei pitäisi viivytellä tämän asian kanssa. On tärkeää tällä hetkellä, että saadaan lähinnä nopeutetulla tavalla toimittua. Mutta totta kai minuakin kiinnostaisi tuo aihe. Mutta varmasti kaikki tietosuojakysymykset ovat tässä mielestäni hyvin katettu. Ei pidä unohtaa, että juuri muutimme alkuperäistä direktiiviä jossa on paljon tietosuojakysymyksiä jo, joten emme me pyri nyt muuttamaan oikeastaan tietosuojakysymyksiä. Tämä on minun käsitykseni, en tiedä onko komissio täällä edustettuna. Ehkä on parempi, että komissio kommentoi. No kenties äh, voin todeta, että avustajani antoi minulle sen tiedon, että kaikki otat yhteyttä ja he ovat luvanneet, että tieto tulee ensi viikolla. Ei tässä ole mitään viivettä. Olen samaa mieltä siitä, että ei nyt kannata ryhtyä viivyttelemään tässä asiassa. Oikein hyvä sitten, kiitos. Eh. No niin, kiitokset siis tästä. No, täällä tänne vihreiden edustaja on saapunut ja myös Jalo Vieska näkyy saapuneen paikalle, joten jos teille nyt sopii, niin annamme heille myös mahdollisuuden käyttää puheenvuoron. Eli vihreiden puolesta olkaapa hyvä. Olen eh, täällä kiitos että Minä korvaan täällä kollegani Rui Tavarisin, joka pyytää anteeksi, ettei päässyt paikalle. Olen nyt hänen äänitorvenaan, kun haluan kiittää esittelijää hänen mietintöluonnoksestaan. Meidän kommenttini tai vihreiden kommentit ovat hyvin lyhyet ja ytimekkäät. Me katsomme, että tämä mietintö menee oikeaan suuntaan, erityisestikin mitä tulee myönteisiin seikkoihin. Tässä laajennetaan esimerkiksi soveltamisalaa niin, että ei kyse ole pelkästään henkilökohtaisesta omaisuudesta. Lisäksi neuvottelut kolmansien maiden kanssa tulevat vahvistumaan. Niistä tulee tiukemmat, selvemmät tässä suhteessa. Ja yksi huomio vielä. Tässä on yksi tarpeellinen ennaltaehto unionin kannalta. Unionin täytyy ensin itse hoitaa asiansa kuntoon – Isä, Itävalta ja Luxemburg ovat pitäneet tiukasti kiinni pankkisalaisuudesta. Niidenkin pitäisi antaa periksi enemmistön tahdon mukaisesti. Muchas gracias. Eh, Paljon kiitoksia tästä. Ja sitten Jalovieska, olkaapa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałam w imieniu e, mojego... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin puhua Nitrosin puolesta. Hän ei tänne päässyt tänään. Direktiivi. Eli minä haluaisin puhua siitä, mitä hän on nyt mieltä tästä tekstistä. Ja voin varmaankin puhua hänen puolestaan, onko se totta. Niin puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, olen pahoillani, etten päässyt tänne nyt tänään, mutta Minulla on muita velvoitteita. Olen tuossa byroon erityiskokouksessa. Minä haluan kertoa teille nyt kuitenkin tarkistuksista. Olen useampaan otteeseen asian esittänyt alusta alkaen, eli komission ehdotus menee oikeaan suuntaan. Se laajentaa tietojen vaihdon tavoitetta myös osinkoihin sekä pääomavoitoihin erityisesti veronkierron tehostamisen näkökulmasta ja voidaan myös säästää veronkeruussa ja myös liike-elämä tästä hyötyy. Ehdotusta täytyy kuitenkin parantaa. Olen ilahtunut siitä, että on kollegoita, jotka ovat samaa mieltä kanssani. Minä haluaisin kiinnittää huomiota siihen, en ollut ainoa, joka otti esille määritelmien puutteen, oikeudellisten määritelmien puutteen tiettyjen pääomien ja pääomalajien välillä, jotka, osalla, jotka kuuluisivat tämän tietojenvaihdon piiriin. Ole Schmidtkin on tähän puuttunut, eli tässä on tarkuudessa ongelmia ja näin uusien muutosten E-, e-, sisältö saattaa oikeastaan pää, olla päällekkäistä tuon säästöjen verotusten ja korkotuloverotusten ehdotusten kanssa. Artikla 3a ja sen tulkintaa on tarpeen, sillä muuten ajaudumme hankaluuksiin täytäntöönpanovaiheessa. Olen samaa mieltä muiden kollegoiden kanssa, niiden, jotka ovat esittäneet esimerkiksi verotustietojen saatavuutta suhteen vastustusta. Joillakin jäsenvaltioilla ei ole olemassa kaikkia pääomatietoa ja tulotietoa, niin kuin 8 kappale 1, artikla 8 kappale 1 sanoo, ja meidän täytyy tutkailla asiaa oikeudellisesta näkökulmasta, eli miten tietyt ähm, ehdotukset äh, voidaan linkittää perustuslaillisiin ongelmiin ja se tietyissä jäsenvaltioissa, ja tähän muun muassa Astrid Lulling on puuttunut. Ja minä olen samaa mieltä kuin esittelijä siitä, että komission täytyisi saada tuo valtuutus neuvotella kolmansien valtioiden kanssa, mutta tietenkin olen nyt havainnut, että kaikki jäsenvaltiot eivät suinkaan ole innostuneita tällaisesta ehdotuksesta. Ja mielestäni on tehty tarkistuksia siihen suuntaan, joiden pohjalta voisimme löytää sitten kompromissiratkaisun Ja sitten tuo täytäntöönpano päivämäärää 2014 joulukuu mm, voisi olla sinänsä ihan hyvä. En ole tehnyt tähän mitään tarkistuksia. Meidän täytyisi pystyä keskustelemaan asiasta kuitenkin varjoesittelijöiden kanssa vielä tarkemmin, jotta emme liian nopeasti ryhdy kiiruhtamaan. Haluaisin myös huomauttaa, että kaikki tarkistukset, joita tähän on tehty, eivät ole ollenkaan niin toisistaan, toistensa kanssa ristiriitaisia. Me, meillä on hyvin pitkälti samat tavoitteet monella, ja me varmaan sitten saamme aikaiseksi tästä kompromissiratkaisuja suuremmitta ongelmitta. Kiitokset. Kiitokset tästä teille, ja Kutas vielä, olkaa hyvä. Äh, no ihan pari sanaa kun kaikki ovat kuulleet alustusta, niin sanoin, sanoin aluksi, etten pitänyt tarpeellisena varjoesittelijöiden kokousta, mutta kun nyt kuulin tämän, niin ehkä ensi viikolla Strasbourgissa olisi hyvä järjestää kuitenkin varjoesittelijöiden kokous, jotta kaikki varjoesittelijöiden kannat voidaan ottaa huomioon. Olen samaa mieltä myös Tavarisin kanssa. Katsotaan, mitä kompromisseja saamme aikaiseksi, jotta kaikki olisivat lopuksi tyytyväisiä, jos se vain on mahdollista. Kiitos oikein paljon. Muchas gracias. Kiitokset. No niin, nyt sitten tämä keskustelu päättyy. Muistuttaisin teitä siitä, että asiasta äänestetään 4. marraskuuta. Ja eiköhän näin sitten ole kokous päätöksessään. Ai, mutta Langen. Ich habe noch eine Anmerkung zur Geschäftsordnung. Työjärjestyspuheenvuoro. Mikäli meillä on kokous maanantaina ja torstaina, mikä mielestäni on ihan oikein, niin sitten täytyy varmistaa, että maanantai-illan kokous Strasburgista jää pois, koska minusta on täysin vastuutonta, että ensi maanantaina meillä on puoli yhteentoista asti illalla yhteensä kahdeksan äänestystä sekä ikonissa että itressä. Ja itressä yhdeksän asti. Ja täällä istuntosalit istunto täällä valiokuntaviikolla ovat tyhjillään. Tämä on täysin, täysi osoitus kurin, kurittomuudesta. Tällaista emme voi hyväksyä. Siksi totesin, että maanantaina iltapäivänä erittäin tärkeitä asioita, joista äänestetään. Ja tämän, tällä viikolla täällä on tuskin ketään. Ja kukaan, kaikki ihmiset vain kintalla viittavat Tätä kritiik- tämä kritiikki täytyy viedä eteenpäin. Joko maanantai-ilta illan äänestykset Strasburgista perutetaan, taikka sitten tämä tämän päivän kokous olisi pitänyt perottaa. Kiitokset tästä Langenille. No niin, tämän väitän sitten eteenpäin varmasti. Jensen, ich bin seit 19 Jahren Mitglied im Täydennän vielä, että olen ollut valiokunnan jäsen 19 vuotta. 19 vuotta. Monet kerrat on pyritty toimimaan tehokkaammin, mutta se, että tärkeät rahoitusmarkkinalainsäädäntömietinnöt äänestetään Strasbourgissa maanantailtana, kun monet vielä matkustavat paikalle. Mielestäni selkeästi virhe. No kiitokset tästä lisäyksestä. Kiitän teitä tosiaankin näistä sanoista ja välitän tiedon eteenpäin valiokunnan puheenjohtajalle. No niin, ja tästä siis äänestetään 4. marraskuuta tästä Kutasin tekstistä. Ja seuraava kokouksemme on sitten tosiaan 21. lokakuuta eh, eli maanantaina Strasbourgissa, mutta toi, ja toivon teidän kaikki näkeväni siellä. Ja tästä nyt sitten ensimmäistä kertaa olen puheenjohtajana, niin tästä haluan käyttää ihan tätä nuijaakin päättääkseni kokouksen. Kokous päättyy.